tätä hallinnollista taakkaa, koska päätös on jo tehnyt ja meidän ryhmämme kannattaa tätä Salafrankan ehdotusta tässä asiassa, eli äänestetään vain, ei muuta. Kiitos edustaja De Kaiser siis tässä antoi hyväksyntänsä. Nyt sitten ehdot, Andrew Duffin suositus ehdotuspöytäkirjaksi Euroopan unionin perusoikeuskirjan soveltamista Tsekin tasavaltaan. Äh, äänestys, Yksinkertainen menettely. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Onnittelut edustaja Daffille. Sitten toinen Daffin mietintö. Ehdotus pöytäkirjaksi Euroopan unionin perusoikeuskirjan soveltamista Tsekin tasavaltaan. käsittelemme siis ehdotuksen ja nyt tarkistus yksi. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa nimenhuutoäänestyksellä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten äh, koko päätöslauselma ehdotus nimenuuta äänestyksellä. Äänestys alkaa. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Onnittelut edustaja Daffille. Seuraavaksi äänestämme Lopes Isturis Vaitin ja Parvanovan mietinnöstä yksityisoikeuden alalla määrättyjen suojelutoimenpiteiden vastavuoroiden tunnustaminen, yksinkertainen menettely. Äänestys alkaa, nimenhuutoäänestys. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Onnittelijat edu, esittelijöille. Seuraavaksi sitten Stasnin mietintö toimitusketjun turvallisuuteen liittyvää tulliyhteistyötä koskevasta EUn ja Kanadan välisestä sopimuksesta. Esittelijä on pyytänyt puheenvuoroa. Olkaa hyvä kaksi minuuttia. Edustaja Stasni. Thank you, Madam President. Kiitos puhemies Parlamentti äänestää nyt EU-Kanada sopimuksesta, tullisopimuksesta ja toimitusketjuvarmuudesta. Tämä ehdotettu sopimus eh, perustuu 1998 sopimukselle liittyen tullisopimuksiin ja luo oikeusperustan EUn ja Kanadan väliselle tullisopimukselle. Erityisesti se avaa oven yhteiselle äh, tulli, ähm, yhteistyölle, vahvistaa tullia ja parantaa logistista ketjua ja antaa myös äh, tavallaan oikeudellisen pohjan kaupalle. Täällä ei ole minkäännäköisiä budjettivaikutuksia EUn budjetille ja se parantaa meidän tulliyhteistyötämme Kanadan kanssa. Se on täydentävä ja avuksi varmasti koko kauppasopimukselle, josta toivon mukaan saadaan neuvoteltua. Kiitos. Kiitos. Äänestämme Stasnin mietinnöstä. äänestys. Äänestys alkaa. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Onnittelut edustaja Stasnille. Seuraavaksi Kiikoldin mietintö. Euroopan pankkiviranomainen ja luottolaitosten vakavaraisuusvalvonta aiheena. Ensin äänestetään tarkistuksesta kaksi. Puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. Sitten seuraava tarkistus raukeaa näin ollen. Sitten äänestetään näin muutettuna tästä ehdotuksesta puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Giegold saa puheenvuoron. Yeah, dear colleagues, uh, niin äh, hyvät kollegat, me olemme juuri äänettäneet äh, niistä muutoksista, joita tarvitaan, jotta pankkiviranomainen voi jotta pankkiviranomainen saa tarvittavat toimivaltuudet äh, ja samoin EKP ja niin, että me saamme tämän yhteisen pankkiviranomaisen, josta olemme puhuneet kauan. Ikävä kyllä jotkut jäsenvaltiot eivät vielä ole valmiita ratifiointitoimissaan ja minun mietintöni on tarkoitus siinä, siinä on tarkoitus äh, tavallaan tukea Marian Taisenin äh, mietintöä, jossa annetaan tiettyjä toimivaltuuksia Euroopan keskuspankille, kun on kysymys äh, vakavaraisuusvalvonnasta. Ja sen vuoksi meidän täytyisi nyt siirtää minun mietintöni loppuäänestystä niin, että me voimme pysyä tämän demokraattisen prosessin johdossa, kun ollaan toteuttamassa tätä pankkiunionia. Sen vuoksi minä pyydän, että tämän äänestyksen lainsäädännöllinen osuus siirretään eteenpäin. Kiitos edustaja sitten äänestämme tästä esittelijän ehdotuksesta, eli että siirretään päätöslauselmaesityksestä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Eli loppuäänestystä lykätään. Sitten menemme Rouva Taiseenin mietintöön. Luottolaitosten vakavaraisuusvalvonnasta. Ensin tarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. Sitten näin, ehdotus näin muutettuna puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Edustaja Taissin saa puheenvuoron. Ah, Kiitos äh, puhemies myös minä pyydän, että tämän lainsäädäntöpäätöslauselman äänestystä siirretään kohdan, äh, artiklan 57 kohdan 2 perusteella työjärjestyksessä ja samasta syystä, jonka Sven Kigold juuri esitte. Se on syy, jota me olemme käsitelleet myös maanantaina kello viisi ja joka oli myös keskustelussa, kun puhuttiin palkkivalvonnasta. Eli pyydän siis, että lainsäädäntöpäätöslausuman äänestystä siirretään. Kirja Täisen, Kiitos. Kuka kannattaa tätä puolesta siis, että loppuäänestystä lupastaan Tyhjää, hyväksytty. Eli loppuäänestystä siirretään. Sitten menemme edustaja Roitovan mietintöön pyroteknisistä tuotteista, niitä koskevan lainsäädännön yhdenmukaistamisesta. Esittelijä on pyytänyt puheenvuoroa. Olkaa hyvä. Vážení kolegové, pyrotechnická směrnice. Arvon kollegat, pyrotekniikka direktiivi irrotettiin yhdeksän direktiivin paketista. Ja eh, sen vuoksi, että tämä olisi muuten vaikuttanut eh, Bergien valmistukseen Euroopassa. Sen vuoksi meidän täytyy muuttaa näitä sääntöjä, jotta voimme suojella kansalaisiamme paremmin äh, Aasiasta tulevia huonolaatuisia tuotteita vastaan. Ja kiitän kaikkia, jotka ovat osallistuneet direktiivin uuden aikaistamiseen. Kiitos. Nyt sitten direktiiviehdotuksesta ensin tarkistus 52 sisämarkkinavaliokunnalta ja EVPltä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten seuraava tarkistus raukeaa. Eli nyt äänestämme ehdotuksemme muutettuna puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten lainsäädäntöpäätöslauselmasta äänestys nimenhuoltoäänestyksellä. äänestyksellä. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Onnittelen esittelijää. Ja varapuheenjohtaja Eulli Rehn haluaisi tehdä ilmoituksen. I would love to be vice president of the European Parliament. Haluaisin olla Euroopan parlamentin varapuhemies. Puhemies, arvon jäsenet, minä en, tämä pyrotekniikka ei ole välttämättä minun alaani, mutta haluamme kiittää kuitenkin komissiolta taholta Rova Roitovaa hänen ponnisteluissaan tämän asian käsittelyssä ja että hän on toiminut hyvin kompromissihalukkaasti ja komissio ei ole tämän sopimuksen tiellä, toimielinten välisen sopimuksen tiellä ja sen vuoksi me toivotamme tervetulleeksi tämän koko paketin. Komissiolla on kuitenkin useita huolenaiheita liittyen tämän direktiivin pohjalla perustetun komitean toimivaltuuksiin. Ja sen vuoksi me olemmekin lähettäneet parlamentin palveluyksiköille tästä kirjeen. Kiitos. ψηφοφορία επί της έκθεσης του κυρίου Μπόρη σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας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 30 nimenhuutoäänestyksellä puolesta. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Kohta 42, kohta erillinen äänestys puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kohta 44, kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 45 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 47 ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 54 nimenhuutoäänestyksellä äänestys alkaa. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Kohta 69 erillinen äänestys puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nyt nimenhuutoäänestyksellä koko päätöslauselmaesitys äänestys on alkanut. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Onnittelen edustaja Borisia ja hyvää ruokahalua. My colleague is coming.